istuntojakson alkuun. Mikäli ei ole varauksia, niin voimme sitten toimittaa sen kaikkiin tekstissä mainittuihin instituutioihin ja elimiin. Istunto päättyy. Kiitoksia ja hauskaa iltapäivää ja turvallista kotimatkaa.